riunione plenaria dopo tänään täysistunnossamme sen jälkeen kun Manchesterissa 22. toukokuuta tapahtui tuo hirvittävä isku. On todettava, että valitettavasti tuon hirvittävän teon jälkeen terroristit eivät ole lakanneet verenvuodatusta. ISIS on iskenyt Egyptiin koptikristittyjä vastaan Terrorismi on iskenyt myös Bagdadin ja Kabulin. Kymmenet ovat asettomat ihmiset ovat siellä barbarinomaisesti teurastettu. Meidän kaikkien nimissä tuomitsen ehdottoman tiukasti nämä epäinhimillisen väkivaltaiset teot ja ilmaisen solidaarisuutemme uhrien perheille. Kyseessä ovat vojattomat henkilöt, jotka eivät ole tehneet yhtään mitään ja ovat menettäneet henkensä barbarian takia. Valitettavasti ihminen edelleen pystyy tällaisiin tekoihin. Euroopan parlamentti nostaa nyt äänensä näitä tekoja vastaan, niin kuin se tulee aina tekemään. Haluaisin pyytää teitä nyt yhtymään kanssani minuutin hiljaisen hetkiin näiden viattomien uhrien muistoksi. devo annunciare all'aula la Ilmoitan Yhdysvaltojen presidentin hetki sitten tekemästä päätöksestä. Se vetäytyy Pariisin sopimuksista. Tämä on